että edustaja Brock on tämän jo tehnyt, ainakin hän on minulle kertonut, että hän on puhunut ulkoasioiden varaministerin kanssa äh, kyseisestä tapahtumasta. Kyproksen viranomaiset ovat pyytäneet, että kollega Joannis Kassolideksen nimitys ensimmäinen maaliskuuta Kyproksen ulkoministeriksi tulisi kaikille tiedoksi. Ja minä haluankin nyt onnitella kollega Kasolihidestä kaikkien meidän nimissämme. Hänen tilalleen tulee herra Andreas Pitsiliides neljässä maaliskuuta lähtien. Onnittelen myös häntä ja toivotan kollega Pitsiliidesin hänet tänne tervetulleeksi. Ja artiklan 7 mukaisesti ja kohdan neljä mukaisesti hän, äh, hänen paikkansa valittuna vahvistetaan. Eli Andreas Pizzilides on 4. maaliskuuta lähtien virallisesti parlamentin jäsen. Artiklan 3 kohdan 2 mukaan työjärjestyksessä kollega Pizzilidessä voi osallistua kokouksiin ja olet osoittaen, että hän on myös ilmoittanut, että hänellä ei ole mitään toimia, jotka estäisivät hänen mandaattiensa Euroopan parlamentin jäsenenä. Oikeusasioiden valiokunta 20. helmikuuta kokouksessa